Mes chers collègues, si vous voulez bien prendre place. No niin. hyvät jäsenet voisivat vähitellen asettautua ja jatkaa kokousta, aloittaa kokouksen ensimmäisellä aiheella, joka liittyy lääketurvatoimintaan. antaisinkin saman tien Rova McEvanille puheenvuoron. Hän on asian esittelijä. Olkaa hyvä. Um, thank you, Madam Chair. Uh... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ajattelin antaa teille hiukan taustatietoa ainakin niille, jotka eivät ole seuranneet asian käsittelyä. Tämä on nimittäin aika monimutkikas. Ja sitten palaan seikkoihin, joihin meidän tulisi kiinnittää huomiotamme. Ja sitten meidän tulisi kuunnella varjoesittelijöiden muiden kommentteja aiheista, jotka he haluaisivat ottaa esille. Alun alkaenhan tämä ensimmäinen käsittely oli tarkoitus käydä jo siis marraskuun lopussa vasta. Ja minä toivoin, että tämä tulisi jo tämän päivän esityslistalle, koska minun piti olla AKT Angola kysymyksiä käsittelemässä, mutta Tämä lainsäädäntöpakettihan kuuluu lääketeollisuuspakettiin, johon kuuluu kolme lainsäädäntötekstiä. Ja tässä ei ole missään nimessä tarkoituksena eriyttää nämä siitä paketista, vaan tarkoituksena oli keskustella aiheesta silloin, kun minä olen paikalla. Tietenkin komissaarikuulemisia järjestetään joulukuussa, mutta tässä siis tämä selvitys, eli kyllä tämä on kokonaispaketti, jota ajetantiin täällä käsiteltävän. No mistä lääketurvatoiminnassa on kyse? Me haluamme varmistaa lääkeaineiden turvallisuus sen jälkeen, kun ne on hyväksytty yleiseen käyttöön. Tällä on tärkeä merkitys kansanterveyden näkökulmasta katsottuna ja olen erittäin yllättynyt huomatessani, kun katsoin komission esittämiä lukuja, että 5 prosenttia 5 prosenttia sairaalahoidoista saaneet ovat myöskin saaneet epätoivottuja vaikutuksia ja jopa vajat 100 000 ihmistä kuulee Euroopan unionin alueella sairaaloissa. Ja herää kysymys, että miten tällaisia epätoivottuja vaikutuksia voi päästä syntymään, vaikka tällaisia kliinisiä testejä ei suoritetaan. Tietenkin yllätyksiä voi aina syntyä erityisesti pitkäaikaisen lääkeainekäytön jälkeen tai jos käytetään muitakin lääkkeitä samanaikaisesti. Monet muistavat 60-luvun ongelmat. Muitakin tragedioita on esiintynyt sen jälkeen, joten meidän täytyy löytää vakaa järjestelmä sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla – lääketurvatoimintaan liittyen ja me etsimme sitä, että mitkä signaalit osoittavat sitä, että epätoivottuja vaikutuksia on syntymässä. Eli tämä vaikuttaa läheisesti juuri nykyiseen politiikkaan. Ja kun katsotaan tämänhetkistä lainsäädäntötekstiä, niin lääkkeitä voidaan myöntää, lääkekäytön lupa voidaan myöntää kahdella eri tavalla, eli että yksi hakemus esitetään lääkevalmistajan kautta EMEAlle, eli Lontossa sijaitsevalle lääkeainevirastolle, ja Toinen tapa hyväksynnälle on se, että peruste toimitaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella, eli että jäsenvaltiot keskenään koordinoivat tämän hyväksymistoiminnan. Ja keskitettyä EMEA-järjestelmää käytetään uusien, muun muassa biotech, AIDS ja muiden vastaavanlaisten lääkkeiden hyväksynnän tiimoilta. Tämä vaikuttaa tietenkin äh, tämän lainsäädäntötekstin käytännön käsittelyyn, sillä EUn asetuksessa 762 vuodelta 2004 tämä on mainittu ja e, hajautettu järjestelmä löytyy sitten direktiivistä 2001-83. Ja lääketurvatoimintaa direktiiviä ollaan korjaamassa ja tähän liittyen molempia lainsäädäntötekstejä on muutettava. Eli molempia tekstejä on katsottava silloin, kun lähdetään muutoksia tekemään. Hyvä lääketurvatoiminta edellyttää epätoivottujen vaikutusten raportointia yritystasolla, lääkäreiden taholta tai jopa potilaiden taholta. Eli että voidaan mahdollisimman nopeasti selvittää nämä signaalit ja sitten näistä vaikutuksista täytyy laatia seurantakertomus yritysten toim- toimesta tai viranomaistaholta. Ja se voi johtaa muun muassa pakkaustuoteselosteen muuttamiseen tai koko lääke voidaan poistaa markkinoilta tarvittaessa. Monien vuosien ajanhan lääketurvatoiminta on harjoitettu kansallisella tasolla ja 90-luvulta alkaen eurooppalainen järjestelmä on ollut käytössä ja eurooppalaisen järjestelmän etuna on se, että me olemme laatineet tällaisen tietopankin epätoivotuista vaikutuksista, eli me voimme nopeammin reagoida harvinaisiin vaikutuksiin ja voimme välttää päällekkäistä työtä jäsenvaltioissa, kun epätoivottuja vaikutuksia syntyy ja niitä tutkitaan. Ja näin voimme poistaa tai muuttaa tietoja turvattomien lääkeaineiden suhteen. Se, millä tavalla näitä epätoivottuja vaikutuksia voidaan tunnistaa, niin sehän perustuu juuri lääkäreiden spontaanin toimintaan, eli he ilmoittavat erityisesti kansallisille viranomaisille mahdollisimman nopeasti. Lisäksi määräaika, määräajoin tällaisia turvaraportteja laaditaan, niin kuin komission ehdotuksissa on mainittuna, eli lääkeainevalmistajat, viranomaiset ja muut ilmoittavat, että tällaisia tapauksia on havaittu. Ja sitten on vielä asiantuntijalausunnot, eli EMEAn asiantuntijalausunnot. Euroopan unioni on kehittänyt vuosien ajan koordinoitua järjestelmää. Se on kehittynyt ja Euroopan unionin sisältä löytyy tällainen yhtenäinen tietopankki lääketurvatoimintaan liittyen, eli Euroopan unionin laajuisesti tietoja sinne syötetään. Ja tämä järjestelmä siis jo toimii, mutta nykyinen lainsäädäntö on vielä puutteellinen. Komissio toivottavasti poistaa puutteet uusilla ehdotuksillaan. Monet käytänteet ovat hyviä, mutta niitä ei ole määritelty lainsäädäntötekstissä ja tätä nyt komissio lähtee korjaamaan. Kun katson komission ehdotusta näin yleisellä tasolla, niin pidän sitä hyvänä. En aio muuttaa sitä vallankumouksellisella tavalla, mutta tietyt asiat täytyisi ottaa vielä tarkemman syynin alle – Ensinnäkin päätöksentekoon menettelyyn liittyen, sillä tällä hetkellä tilanne on sellainen, että työryhmä, joka käsittelee turvaa, lääketurvatoimintaa, ei ole tehnyt kovinkaan tehokasta työtä ja komissio, EMEA ja jäsenvaltiot ovat asiasta samaa mieltä. Eli muutosta on, muutoksia on tehtävä ja komissio ehdottaa lääketurvatoimintaan liittyvää neuvoa antavaa Äh, antavan ryhmän perustamista ja se vastaisi lääketurvatoimintatutkimuksesta ja se raportoisi CMHPlle, joka vastaa keskitetyssä eurooppalaisessa järjestelmässä lääketurvakysymyksistä. Neuvostossa puhutaan vielä paljon tämän uuden neuvoantavan komitean rakenteesta. komissio on ehdottanut, että se olisi asiantuntijaraati, jos olisi vain muutamia jäsenvaltioiden ehdokkaita. Neuvosto taas kannattaisi sellaista ratkaisumallia, että jokaisesta jäsenvaltiosta ryhmään lähetettäisiin yksi jäsen tähän Praag-ryhmään. Ehkäpä yksi jäsen per jäsenvaltio tässä komiteassa olisi hyvä, sillä lääketurvatoiminta on tärkeä asia. Se on eh, erittäin mielenkiintoinen ala ja tiedän, että miksi jäsenvaltiot haluavat olla edustettuina ryhmässä, joten meidän täytyy vahvistaa sen roolia ja laatia CMPHlle suositus eikä vain ehdottaa jotain. Monia ehdotuksia komissio on esittänyt ja ne liittyvät epätoivottuihin vaikutuksiin liittyen. Keskeisin muutosehdotus on se, että yritysten pitäisi suoraan ilmoittaa tähän lääketurvatoimintatietokantaan, eikä jokaiselle jäsenvaltiolle, mikäli epätoivottuja vaikutuksia ilmenee. Ymmärrän, mitä tässä ajetaan komission taholta takaa, mutta ymmärrän toki myös sen, että jäsenvaltiot haluavat varmistaa, että he saavat tiedon mahdollisimman nopeasti, kun epätoivottuja vaikutuksia syntyy jäsenvaltiotasolla. Joten niin sanottakoon, että neuvostossa tätä on vatvottu melko lailla, mutta minä uskon, että voisimme löytää kaikkia tyydyttävän ratkaisun. Eli että yritykset voisivat yhdellä ilmoituksella syöttää tämän tiedon lääketurvatoiminta tietokantaan ja sitä kautta tämä tietokanna, tietokannasta lähetetään jäsenvaltiotasolle tietoa epätoivotuista vaikutuksista. Eiköhän joku tämän tyyppinen kompromissi voisi löytyä. Komissio esittää myöskin, että kaikki ADR syötetään lääketurvatoimintatietokantaa toimivaltaisen viranomaisen ja lääkeainevalmistajien toimesta. Tällä hetkellä hän toimivaltainen viranomainen vastaa lääketurvatoimintaa tarkkailusta, siis kansallisella tasolla. Mutta tällä hetkellä vain ainoastaan vakavat epätoivotut vaikutukset syötetään tähän tietokantaan ja komissio ehdottaa, että kaikki epätoivotut vaikutukset tulisivat raportointivelvollisiksi. Tai sitten ehdotetaan, että miten usein ja yritykset ilmoittavat näistä vaikutuksista. Suurin muutos, jota komissio ehdottaa ja joka vaikuttaa suurimmiten juuri yrityksen toimintaan, on se, että kuka voi tehdä ilmoituksen epätoivotuista vaikutuksista. Joissakin jäsenvaltioissa yksittäiset potilaat voivat tällaisia ilmoituksia jättää suoraan siis kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Ainakin kotona, niin näin on toimittu jo useamman vuoden ajan. Ja komissio nyt ehdottaa, että kaikissa jäsenvaltioissa toimittaisiin jatkossa samalla tavalla. Eli että potilaat voisivat ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille epätoivotuista vaikutuksista. Minä tuen tätä ajoitusta. Me olemme pohti monesti olemme keskustelleet tästä valistuneista potilaasta ja tästäpä syystä olisi ihan loogista ja hyväkin ehdotus toimia tällä tavalla. Onhan sanottu, että jos yksityishenkilöt voivat ilmoittaa viranomaisille epätoivotusta vaikutuksista, niin tästä tulee paisuuko pulla taikina tämä järjestelmä, mutta tuskinpa näin pääsee käymään. Joten kuulisin mielelläni, mitä te olette tästä mieltä, arvon kollegat. Ja sitten toinen aihe, ja se liittyy siihen, että miten nopeasti epätoivotusta vaikutuksista ilmoituksia syötetään tietokantaan. Yritykset ja jäsenvaltiot eivät ole ainakaan tässä vaiheessa vielä kyenneet vastaamaan tähän haasteeseen, eli 15 päivän sisällä olisi periaatteessa ilmoitettava näistä epätoivotusta vaikutuksista, mutta suurin ongelma on jäsenvaltiotaso, sillä 5 prosenttia yritysten ilmoituksista ovat myöhässä, mutta 50 prosenttia jäsenvaltioiden ilmoituksista ovat myöhässä, joten meidän tulisi kyllä löytää joku ratkaisumalli siihen, että jäsenvaltiotkin syöttäisivät nämä ilmoituksensa tietokantaan nopeammin, sillä jos jossain maassa epätoivottuja vaikutuksia ilmenee, niin me tarvitsemme tämän tiedon mahdollisimman nopeasti jotta tietokannan kautta voidaan tämä tieto saada välitettyä muihin jäsenvaltioihin mahdollisimman nopeasti. Ja sitten seuraava asia. Intensiivisesti monitoroidut tuotteet, eli IMP, eli kun uusi lääkeaine tulee markkinoille, niin on tietenkin selvää, että meidän täytyy turvatoimintaa harjoittaa erityisesti epätoivottujen vaikutusten selvittämiseksi. Eli esimerkiksi jonkun ajan näitä uusia tuotteita tarkkaillaan tarkemmin. Joissakin maissa paraikaa jäsen, kan, potilaat tietävät saavansa uutta tietoa, koska lääkärin pitäisi sitä ainakin periaatteessa ilmoittaa, jos näin lääkäri pitäisi tehdä. Mutta kokemuksesta tiedän, että lääkärit eivät ole kovinkaan puheliaita, jotkut ovat kyllä sitten kovinkin ilomielin kertomassa asioista, mutta me tarvitsisimme jotain lisäystä tähän tuoteselosteeseen, eli että siinä kerrotaan, että tämä tuote on uusi ja siihen sovelletaan IMP-määräyksiä. Tätä käytetään siis jo joissain jäsenvaltioissa, jopa vuosien ajan sitä on käytetty, ja komissio ehdottaa, että muissakin maissa tätä alettaisiin soveltamaan. Ja komissio ehdottaa, että tämä rohkaisisi kansalaisia tukemaan ADR-järjestelmää. Ja toivoisin, että te kertoisitte, mitä olette mieltä tästä. Pitää paikkansa, että kaikkiin lääkeaineisiin liittyy riskejä ja me vain yritämme löytää tasapainoisen ratkaisumallin Tiedän, että täällä on pätevämpiäkin henkilöitä kertomaan asiasta Eli riski-hyötyanalyysiä täytyy harjoittaa, kun lääkkeitä ollaan määräämässä käytettäväksi. Mutta samalla otetaan huomioon tämä ADR-aspekti. Ja tämä taas liittyy asia, asiakkaiden tiedottamiseen, eli että ilmoitetaan epätoivotusta vaikutuksista. Monia ehdotuksia on esitetty siihen liittyen, mitä tulisi tehdä, mikäli vakavia epätoivottuja vaikutuksia pääsee syntymään ja mitä EUn tulisi sitten yksissä tuumin tehdä. Eli täällä ehdotetaan valitettavasti yhteistä toimintaa. näiden epätoivotujen vaikutusten ilmoittamisen osalta. Minun mielestäni tämä on ihan looginen lähestymistapa. Ja sitten toinen alue, johon muutoksia ollaan te- tekemässä, liittyy avoimuuteen, eli siihen, että millä tavalla eurooppalaisella tasolla lääketurvatoimintapäätöksiä tehdään. Komissiohan on ehdottanut, että EMEAlla olisi nettiportaali, minne tietoja voitaisiin laittaa kokouksiin ja muihin liittyen, joten yleisesti olisi enemmän tietoa saatavissa siitä, että miten päätöksiä Euroopan unionissa tehdään lääketurvatoimintaan liittyen ja kuulemisia järjestetään tarvittaessa epätoivottuihin vaikutuksiin liittyen. Eli Yhdysvalloissa tällaista jo toteutetaan ja minä uskon, että tämän tyyppinen avoimuus olisi myöskin EU-ssa paikallaan. Todettakoon vielä sen verran, että komission laatima ehdotus, vaikkakin tämä tieto kanta ei ole suurelle yleisölle oikeutetusti avoin. Sen pitää olla käytettävissä vain ammatti-ihmisille, niin tämän lisäksi komissiolla on tällainen ti- eräänlainen tiivistelmä epätoivotusta vaikutuksista, joka olisi sitten muille avoin. Ja minä uskon, että meppien tulisi tukea tätä lähestymistapaa, jotta tietoisuus asioista paranee. Siinäpä ne keskeisimmät asiat. Toivottavasti parin kolmen viikon aikana tämä teksti saadaan valmiiksi ja sitten joulukuussa se olisi käännettynä. Ja toivottavasti nyt monet voivat kommentoida näitä esillä olevia ehdotuksia. Kiitoksia. Kiitos Linda Mäkevän sekä <clears throat> selvityksestä tehdystä työstä. Niin voiden olettaa, että molempia tekstejä, eli direktiiviä ja asetusta käsitellään samalla, vaikkakin esityslistalla ne ovat kaksi eri asiaa, niin silti ne voidaan hoitaa samalla kertaa. Kyllä luonnollisesti käymme yhteiskeskustelun näistä kahdesta asiasta. Rova Juuso, te olette olleet tässä varjoesittelijänä. Si- <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäiseksi haluan todella esittää suurkiitokset Rovaa Mäkävänillä hänen loistavasta työstä ja myöskin eh, siitä, että hän on ollut eh, valmis kokoontumaan varjoesittelijöiden kanssa usean otteeseen. Pääosin olen samalla linjalla hänen kanssaan tämän asian suhteen, mitä erityisiä poliittisia riitakysymyksiä. Tuskin tähän liittyy joitakin pienempiä asioita mahdollisesti, mutta niin kuin sanottu, tämä on hyvin monimutkainen, tekninen ja äärimmäisen tärkeä aihe, niin kuin äsken varmastikin kävi ilmi. Odotamme nyt teidän mietintöänne ja sen jälkeen kun se saadaan käsittely, voidaan valmistella tarkistuksia. Nyt hänen mainitsemiinsa aiheisiin ja koko päätöksentekojärjestelmään liittyen totesin seuraavaa. Tehokkuus on äärimmäisen tärkeää. Se, että joka maasta on edustaja tai sitten ei, mielestäni tässä ei ole mitään ongelmaa. On aivan luonnollista, että jokainen jäsenmaa haluaa oma edustajansa mukaan, joten ei siinä mitään sen kummempaa ongelmaa ole. Se, mistä on pidettävä kiinni, on pikemminkin koko järjestelmän toimiminen. Entä sitten äh, <clears throat> tiedotuspuoli? Tietojen äh, pohjalta, joita olen itse tutkinut, olen päätynyt hieman epäileväseen kantaan. Ajattelen nyt suoraa tiedotusta, joka liittyy potilaisiin. Olisi todella mahtavaa, jos potilaat voisivat saada suoraa, suoraan tietoa mutta toisaalta taas tämä on subjektiivinen kysymys. Jotkut potilaat äh, voivat äh, joutua hämmennykseen saadessaan tietoa ja mahdollisesti ottaa tiedoista esiin annosta jotakin yksityiskohtia ja tällä tavoin ne joutua harhateille. Jos ajattelemme jotain potilasta, joka käyttää tiettyä lääkettä ja siitä syntyy haittavaikutuksia, hän luonnollisesti ottaa yhteyttä lääkäriin Kaikkein tehokkainta varmaankin on toimia sillä tavoin, että lääkäri pitää tietokana ja tiedot omassa hallussaan. Joskin toisaalta tähänkin voi liittyä vaaroja. Siitä voi syntyä jo kilpailutilanne eri lääkärikeskusten tai lääkäreiden välille. Tällaista on ennenkin sattunut. Ja, ja usein tietysti tiedotuksessa ylipäätään on toivomisen varaa, se on liian hidasta monesti. Totta kai potilaan etua on ajateltava tässäkin aiheessa ja hänelle on pystyttävä määräämään ne lääkkeet, jotka hänelle parhaiten sopivat. Sitten kun Kyseessä on epäselvä tapaus. Asian jatkokäsittely on siirrettävä asiantuntijoille ja, ja saadut tulokset on luonnollisesti avoimesti annettava kaikkien käyttöön. Ylipäätään päätöksen teon avoimuus on tärkeä. Äsken puhuttiin nettisivustoista ja, ja erilaisista kuulemistilaisuuksista. Toivoisin, että tätä asiaa käsiteltäisiin vielä lisää, koska tähän liittyy tiettyjä epäilyksiä. Aivan samalla tavoin kuin äsken totesin suoran tiedonannon osalta. On mietittävä, mikä on lopulta tärkeämpää, itse potilaan tilanne vai, vai tiedottaminen ja asian ja ylipäätään tiedottaminen siis julkiselle taso, taholle. Jos asiat toimivat avoimesti, luonnollisesti nämä ongelmat vähenevät. No on ilman muuta selvää, että tietokannan on oltava mahdollisimman laaja ja luotettava. Tähän nyt ei varmaan mitään lisättävää ole, se on ilmeistä, ilman muuta selvää. Jokainen sen ymmärtää. Mitäs muuta tässä nyt vielä oli? Äsken jo totesin tietokannasta. No entä sitten julkiset kuulemiset? Tähänkin minulla on hieman epäilyksen aiheita esitettävänä. Sitten yleislääkkeet. <clears throat> Mielestäni niitä on valvottava aivan samalla tavoin kuin muitakin erityisempiä lääkkeitä ja vaikkapa äsken mainittuja uusia lääkkeitä, koska se on loppujen lopuksi kuitenkin etu. Nyt puhutaan lääkkeistä, joita monissa maissa on jo ja pitkään käytetty varsin laajasti. Mutta jos joku potilas haluaa nyt tarkempia tietoja jostain vain yleislääkkeestäkin, niin, niin kyllä hänelle sitä on, on tietoa tarjottava. Koska jos tietoa ei ole, niin se voi johtaa siihen, että potilas epäröi lääkkeen ottamisen suhteen. Tai epäröi lääkkeen ottamista. Nämä olivat nyt tällaisia minulla tässä yhteydessä mieleen tulleita kysymyksiä. Odottelen myöskin komissiolta niihin vastauksia. Madame Ayuso, Madame Rivasi. Kiitos ja sitten Rova Rivasi. Merci, Madame la Présidente. Minun mielestäni tämä on aivan valtavan kiinnostava aihe, koska se on äärimmäisen ajankohtainen – Meillähän nyt on muutenkin sikainfluenssa-ongelma jatkuvasti pöydällä ja siihen liittyen valvonta, viranomaisten valvonta on, on saatu jatkuvasti tarkkailla. Esimerkiksi äh, Ruotsissa, äh, Ruotsissa saatiin äkkiä tieto siitä, että on tapahtunut neljä kuolemantapausta. Ja tämä tapahtui äh, Juuri sen jälkeen, kun Ruotsissa oli äh, järjestetty valtava rokotuskampanja, ja lisäksi saatiin myöskin tieto siitä, että 189 henkilöä on saanut haittavaikutuksia äh, rokotuksista. No sitten joku muukin voidaan äh, ottaa esiin, esimerkiksi viokselääke. Se on taas aiheuttanut paljon verisuoniongelmia ja kuitenkin kyseinen lääke tuotiin markkinoille 1984 ja 1989 se vasta vedettiin pois markkinoilta, eli viisi vuotta vasta myöhässä. On myöskin saatu tutkimustulosta siitä, että kyseinen lääke on aiheuttanut jopa itsemurhia. Niinpä olisi varsin tarkkana tämän uuden direktiivin laatimisen suhteen. Rova Mäkevän on esittänyt ehdotuksia, jotka rikastuttavat varsin laajasti Euroopan komission ehdottamaa tekstiä, mutta kysymyksiä kuitenkin syntyy. Ensinnäkin riskienhallintasuunnitelma, äh, mitä sillä tarkoitetaan? Sen myötä on mahdollisuus äh, supistaa lupamenettelyjä nimenomaan uusien lääkkeiden kohdalla mutta mielestäni, jos tällaisen ryhdytään, sen on oltava kuitenkin poikkeuksellinen menettely. Toivoisin, että pääsisimme mahdollisimman nopeasti eteenpäin lupamer- lupien myöntämisessä. Entä sitten tiedottamiskysymys? Joissakin maissa potilaat saavat suoraan esittää haittavaikutusilmoituksen. Toisissa maissa taas ilmoitukset tehdään viranomaisten kautta. No, normaali tilanne kai on se, että potilas ottaa yhteyttä lääkärinsä ja lääkäri tekee ilmoituksen lääkkeenhaitta- tai sivuvaikutuksista eteenpäin vastaaville viranomaisille. Ja joka tapauksessa tietoja pitää suodattaa – en ymmärrä, miten tuo potilaiden suora ilmoittaminen tapahtuisi, koska meidän on oltava äärimmäisen tarkkana tämän suhteen. Tietojen ja ilmoitusten on oltava täsmällisiä. Entä sitten pääsy tietoihin? Tässä mainittiin <clears throat> säännölliset jaksottaiset valvontatoimet ja, ja kuitenkin samanaikaisesti todettiin, että ulkopuoliset tahot eivät saisi tietoja näistä – raporteista, koska ne ovat taas luonteeltaan luottamuksellisia kaupallisistakin syistä. Minä en tätä hyväksy. Tämän suhteen on oltava todella tarkkana. Euroopan komissio ehdottaa, että tietokantoihin pääsy taattaisiin jokaisen maan vastuuviranomaisille. Jos kuitenkin itse taas olen potilas ja, ja haluan esimerkiksi jonkun tuntevani asiantuntijan pääsevän äh, minua koskeviin tietoihin, niin se edellyttää kuitenkin sitä, että maan äh, vastaavat viranomaiset antavat ensin hänelle luvan päästä käsiksi kyseisiin tietoihin. Mielestäni tämä on liian monimutkaista. Ja sitten vielä rahoituksesta. Tässä äh, direktiivissä esitetään julkinen rahoitus ikään kuin pakollisena vaihtoehtona. Se koskee kaikkia jäsenmaita ja silloinhan se tarkoittaa loppujen lopuksi sitä, että lääkeyritykset joutuvat tässä maksumiehiksi. Toisaalta jos ajatellaan itse lääkkeitä, lääkkeistä ja mahdollisista ongelmista, joita niiden käytöstä syntyy, niistä vastaavat laboratoriot ja, ja lääketehtaat. Mielestäni vastuukysymys pitäisi saada samalla tavoin järjestetyksi. Tässä on nyt suurin piirtein se, mitä tässä yhteydessä minulla on todettavaa asiasta. Toivoisin kuitenkin vielä lisätietoa siitä, miten tietojen keruu ja tietojen välittäminen tapahtuu eri maissa. Ranskassa esimerkiksi tietojen antaminen on velvollisuus, mutta kuitenkaan käytännössä se ei toteudu. Tietysti kaikki riippuu lääkärin omasta äh, motivaatiosta. Jos he haluavat äh, ja ovat motivoituneita antamaan tietoja, erilaisista lääkkeisiin liittyvistä ongelmista ja potilaiden kokemuksista. He tietysti sen tekevät, mutta se olisi oltava pakollista ja sen olisi tapahduttava myöskin nopeasti, eikä pelkästään laboratorioiden kautta, vaan myöskin suoraan viranomaisille. Ja tässä esimerkkinä käy Ruotsi esimerkki, neljä kuolemantapausta. Sieltä ainoastaan äh, annettiin sellainen vastaus, että äh, rokotteeseen on lisätty pieni määrä lisää vaikuttavaa ainetta ja näyttäisi siltä, että nuo aineiden lisäämiset, lisäämiset aiheuttivat kuolemantapaukset. No, Ranskassa taas kuitenkin asiaan suhtaudutaan aika paljon tiukemmin ja siksi Mielestäni, kun asia tarkastelee läheltä, kyseessä on äärimmäisen tärkeä ja kiintoisa direktiivi. Ja itse toivoisin, että lupia myöntävät viranomaiset pitäisivät huolen siitä, että tiedot kulkevat nopeasti. Kansallisia viranomaisia myöskin rohkaistaisiin tutkimaan haittavaikutuksia, mahdollisia haittavaikutuksia ja niistä on myöskin annettava tietoa kaikille, siis aivan julkisesti. Merci, euh, Madame Rivasi. Alors, je vais... Kiitos, Rivasi. Itse käytän puheenvuoron en omissa nimissäni, vaan Rova Parvanovan nimissä, joka ei voi olla täällä paikalla. Hän on ryhmämme varjo esittelijä ja hänellä oli seuraava asia. Euroopan komission ehdotus on varsin tervetullut, koska se järkiperäistä ja vahvistaa lääketurvatoimintaa Euroopan unionissa. Sen tarkoituksena on saada aikaiseksi avoin, äh, molempiin suuntiin toimiva ja tehokas järjestelmä. Asiasta on käyty jo pitkän puhetta ja varsinkin lääkkeiden äh, ei-toivoitusta vaikutuksista kansanterveyteen ylipäätään. Tämä on nyt kuuma peruna, jos näin voi sanoa. Haluamme järjestelmän, joka toimii entistä tehokkaammin ja sen kautta luonnollisesti toivotaan myöskin turvatakuita potilaille – Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään potilaan turvasta, vaan riskeistä, lääketieteellisistä riskeistä. Tämä on asia, jota on jatkuvasti pidettävä esillä keskusteluissa, koska <clears throat> lääkkeiden käyttö on joka tapauksessa välttämätöntä. Toisaalta taas potilaan suhtautuminen mahdollisiin riskeihin on asia, jota sy- olisi syytä tarkastella – Meidän on nimittäin pyrittävä siihen, että potilaisiin pystytään luomaan uskoa. Heidän on pystyttävä luottamaan sekä hoitoon että myöskin niihin lääkkeisiin, joita heille määrätään. Tämän päiväisen Euroopan komission ehdotuksen osalta voin todeta, että olen varsin tyytyväinen siihen. Siinä puhutaan takuista, mutta mielestäni joitakin kohtia voitaisiin vielä syventää ja tärkentää. Äsken puhuttiin suorasta tiedotuksesta, siihen jo aikaisemminkin puututtiin. Mielestäni se on hyvä asia, mutta siitä huolimatta on pystyttävä turvaamaan kuitenkin tietojen yksityinen luonne. terveyshenkilökunnan osuutta tässä asiassa ei luonnollisesti saa unohtaa, varsinkin kun tehdään ilmoituksia ei toivo, lääkette ei-toivotuista vaikutuksista. Ilmoitukset on tehtävä nopeasti ja ne on osoitettava kunkin jäsenvaltion vastaaville viranomaisille. Jos, jos potilas tekee ilmoituksen itse, hänen on niin ikään lähetettävä se vastuuviranomaisille. Meidän on oltava nyt asian suhteen selkeä sanaisia. Tarkoituksena on parantaa lääkevalvontajärjestelmää. Turhaan lähteä käymään keskustelua uudelleen potilaiden turvasta. Pikemminkin kyse on siitä, miten saamme aikaiseksi järjestelmän, johon voidaan luottaa ja joka toimii tehokkaasti. Ilmoitusmenettely on yksi tapa, jolla pystymme tätä puolta parantamaan. Eli loppujen lopuksi kaiken tarkoituksena on parantaa potilaan turvaa ja, ja sitä, että hän saa myöskin mahdollisimman luotettavaa tietoa asiasta. Uusi lääketurva-asiantuntijakomitea tulee tekemään asiasta selvityksen ja toivon, että se saadaan mahdollisimman pikaisesti kaikkien käyttöön. Sillä on merkitystä, kun ajattelemme direktiiviehdotuksen mahdollista parantamista tulevaisuudessa. Lääketurvatoimintajärjestelmää ei pidä nähdä minä välttämättömänä pakkona, vaan vaihtoehtona ja mahdollisuutena sekä potilaille että viranomaisille. No niin, ja nyt menemme eteenpäin. Seuraava puheenjohtaja Rova Westlund. <clears throat> Tack så mycket, fru ordförande. Jag hade inte tänkt nämna någonting om eh, den pågående svin... En halunnut puhua tästä influenssaepidemiasta ja rokotuksista Ruotsissa, mutta kun tässä nyt siitä mainittiin, niin minulla on sellainen tunne, että olen, minun täytyy tästä puhua. Ruotsin tiedotusvälineet kahdesta kuolemasta ovat raportoineet jonkun aikaa rokotuksen jälkeen. He olivat hyvin sairaita ihmisiä, eikä kukaan asiaan osallistunut lääkäri ole ajatellut, että tässä olisi mitään yhteyttä rokotuksia ja kuoleman välillä. Kyseessä oli hyvin sairaasti, hyvin sairaita ihmisiä nämä tutki, tapaukset tutkittiin hyvin tarkasti ja avoimesti. Ja tällaiset viestit tietysti käsitellään hyvin vakavasti, mutta maassani paljon enemmän ihmisiä kuoli itse influenssan seurauksena. Kyseessä olivat ihmiset, jotka olivat terveitä. Ei ollut kyseessä ihmiset, jotka olisivat sairaalassa tai terve kolmevuotias lapsi esimerkiksi, joka äkkiä kuoli. Suomessa myös tyttö hyvin nopeasti kuoli, alkoi yskiä ja yhtäkkiä illalla kuoli. Vahvistettiin, että kyseessä oli tämä influenssa. Omista kokemustani voin vain kertoa, että useita tuhansia ihmisiä ovat sitä mieltä tällä hetkellä, että tarvitsevat sairaalahoitoa ja heidät lähetetään koteihin, se heitä ei oteta vastaan sairaaloihin tai klinikoille ei tarjota heille sitä hoitoa, jota pitäisi tarjota 48 tunnin aikana kuluessa. Ei myöskään tutkita, että minkä tyyppinen influenssa on kyseessä, joten mielestäni Rokotus on turvallisempi tällaisessa tilanteessa. Mutta haluaisin myös käsitellä tätä aspektia, joka koskee ympäristöä. Lääkkeet vaikuttavat siihen paljon ja usein sitä ei voi välttää, mutta usein kuitenkin voikin välttää. Minun maassani yhtiöllä on suuri merkitys, mutta toisaalta ne tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa maassamme, jotta voitaisiin välttää että tällaisia ei-toivottuja vaikutuksia lääkkeiden osalta ympäristöön. Sen vuoksi juuri meillä pitäisi olla parempi käsitys tästä, ei pelkästään sitä paljon, että miten lääkkeet vaikuttavat potilaaseen, vaan myös luonnonympäristöön. Tiedän, että Ruotsin viranomaiset Siis eivät pelkästään lääkevalvontaasta vastaavat viranomaiset, vaan ne, jotka valvovat reseptien kirjoittamista, ovat käsitelleet asiaa. Tietysti ennen kaikkea potilas on tärkein tässä hänen oikeutensa parempiin lääkkeisiin. Sen pitäisi olla meille tärkein asia. Mutta jos on tilanteita, joissa lääkkeillä on hyvin huono vaikutus luonnonympäristöön, niin ehkäpä pitäisi vaihtoehtoja yrittää löytää. Tällaiset lääkkeet ehkä niitä ei pitäisi hyväksyä niin nopeasti, jos vaihtoehtoja markkinoilla on, jo joilla on pienempi vaikutus ympäristöön. Tai ehkäpä myöskin täytyisi valvoa sellaisia lääkkeitä, jotka on hyväksytty, mutta jotka sitten myöhemmin osoittautuu, että niillä huono vaikutus ympäristöön on. Tässä pitäisi myös vaihtoehtoja yrittää löytää. Kyse on kansanterveydestä, ihmisten terveydestä, mutta älkäämme unohtako, että puhdas vesi on myös ihmisoikeus. Ja se, sillä on suuri merkitys myös ihmisten terveyden kannalta. Joten myös lääkkeitä täytyy katsoa tästä näkökulmasta. Tietysti potilaalla on oikeus parhaaseen mahdolliseen lääkkeeseen. Mutta lääkeyhtiöiden pitäisi tehdä kaikkensa, jotta ne vähentäisivät lääkkeiden vaikutusta ympäristöön. Ja sen vuoksi ei pidä hyväksyä sellaisia lääkkeitä, jotka eivät ole ollenkaan niin paljon parempia potilaille, mutta sen lisäksi niillä on huono vaikutus ympäristöön, jos parempi vaihtoehto on olemassa. Joten mielestäni tällaisia näkökohtia täytyisi myös punnita tässä. Nämä säännökset ovat hyvin tärkeitä tulevaisuuden kannalta niin mielestäni, koska lääkkeiden vaikutus ympäristöön on suuri ongelma. Kiitos, herra Liisa. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Linda McEvenia tästä erinomaisesta alustuksesta ja olen pitkälti hänen kanssaan samalla linjoilla. Lääketurvatoiminta on tärkeä aihe, hyvinkin tärkeä koska vasta jonkin ajan kuluttua epätoivotut vaikutukset käyvät ilmi, mitä kliinisissä tutkimuksissa ei voida selvittää. Ja tämä tietenkin vaikuttaa tietyissä tapauksissa myöskin lääkeaineiden vai hintaan. Mutta sitten mitä tuli tähän 5 prosentin lukuun, eli että 5 prosentissa tapauksista henkilöt joutuvat sairaalahoitoon epätoivottujen vaikutusten takia. Tämä täytyy tietenkin muistaa, tässä yhteydessä täytyy muistaa, että ihmiset ottavat lääkkeitä ollessaan sairaita. Mitä sairaampia he ovat, niin sitä tehokkaampia lääkkeitä ihmiset käyttävät. Hyvä esimerkki on kasvain. Tietenkin kemoterapiassa syntyy sivuvaikutuksia ja usein käy niin, että henkilöt menettävät valkoisia verisoluja joutuvat tämän takia sairaalaan, mutta tämä ei tarkoita sitä, että kemoterapia ei saisi käyttää, koska kemoterapia aiheuttaa vähemmän kuolonuhreja kuin syöpä itsessään ilman hoitoa. Jotkut nyt tässä liioittelevat, mutta meidän täytyy muistaa, että terapia ei välttämättä ole aina huono vaihtoehto. Se täytyy aina pitää mielessä, kun tällaisia lukuja tarkastelee. Mutta tilannehan on sellainen, että epätoivottuja vaikutuksia syntyy, tekipä mitä tahansa, vaikka valvonta olisi parempaa ja tehokkaampaa. Ja palaan kohta erääseen toiseen asiaan, mutta yksi kiistanalainen kysymys liittyy juuri asiakkaiden tiedottamiseen. Jos emme ole tarkkaavaisia tähän Verhoigenin tekemään ehdotukseen liittyen, jos emme tarkastele sitä riittävän kriittisesti, niin saattapa käydä niin, että tiedot, jotka yritykset antavat, niin johtaa potilaiden keskuudessa siihen, että uusia lääkkeitä käytetään enenevässä määrin, niin kuin Linnemäkeven totesi, niin uusien lääkeaineiden tiimoilta sivuvaikutusten mahdollinen esiintymisriski on suurempi kuin sellaisten tuotteiden osalta, jotka ovat jo tunnettuja pitkään markkinoilla. Eli kun puhutaan tiedottamisesta, niin meidän täytyy tarkkaan miettiä, että mikä on rajanveto mainontaan liittyen. Ehkäpä meidän tulisi katsoa juuri uusia tuotteita eikä vanhempia, jotka ovat olleet jo pidempään markkinoilla. Minun mielestäni meidän täytyy muistaa, mitkä ovat nämä asiayhteydet. Eli Verhoigenin ehdotusta tulisi tarkastella tässäkin valossa. Eli ettemme luo mitään sellaisia virikkeitä, että epäsuorasti tehtäisiin mainontaa uusille ja ei välttämättä riittävän hyvin toimiville lääkkeille. Mitä sitten tulee itse ehdotukseen, niin meidän pitäisi löytää tasapainoinen ratkaisumalli. Eli että yhtäältä meidän tulee vahvistaa lääketurvatoimintaa ja tarvittaessa vähentää turhaa byrokratiaa. Ja tähän liittyen pari huomiota PUSR. Meidän ei tulisi lähteä paisuttamaan tätä vaatimusta, koska se saattaa hankaloittaa erityisesti keskisuurten lääkevalmisteen asemaa ja välttämättä siitä ei ole lääketurvatoimintaan liittyen hirveästi hyötyä. Eli me tarvitsemme tasapainoisen ratkaisumallin. Sama pätee myöskin tähän säännönmukaiseen tarkasteluun neuvosto on ehdottanut kaksinkertaista lähestymistapaa kansallisella tasolla, eli että valtiot että lääkevalmistajat tekisivät tällaista toimintaa, mutta se nyt ei meitä hirveästi auta. Se ei ole järkevää. Kuten Ajuuso totesi, niin epätoivotusta vaikutuksista suoraan ilmoittaminen, siis potilaiden taholta viranomaisten suuntaan, on ongelmallinen ratkaisumalli, sillä Tiedän toki, että jotkut potilaat ovat hyvin valistuneita, erityisesti jos kyse on harvinaisista sairauksista. Jotkut tietävät sairauksista enemmän ja hoitovaihtoehdossa enemmän kuin keskiverto lääkäri. Mutta tämähän tarkoittaisi sitä, että kaikilla olisi pääsy näihin tietoihin tai tähän mahdollisuuteen syöttää näitä tietoja. Jotkut tulevat lääkärin vastaanotolle ja sanovat, että heillä on mukama sitä sun tätä mm, sivuvaikutuksia, mutta käykin ilmi, että kyse ei ole sivuvaikutuksesta, vaan jostain ihan muusta erillisestä vaivasta. Eli niin sanotaan meillä päin, että toisilla on sitä sun tätä, eli kyse ei välttämättä ole siitä, että vaivat liittyisivät lääkärin käyttöön, vaan kyse on aivan jostain muusta. Ja jos kyse on sivuvaikutuksesta, lääkäinen sivuvaikutuksesta, niin silloin ilmoitus tehdään, koska muuten tässä syntyy sellainen tilanne, että meillä on lukuja pöydällä, mutta kaikki tieteen edustajat voivat sanoa, että tällä ei ole mitään relevanssia tieteen näkökulmasta katsottuna. Sitten viimeinen kommentti. komissiohan ehdotti, että tuoteselosteessa olisi kohta tärkeitä tietoja ja tämä vielä olisi tällaisessa kehistetyssä laatikossa. Eilen osallistuin lääkeaineteollisuusjärjestön kokoukseen. Siellä keskusteltiin komission ja muiden kanssa. Tätä ratkaisumallia vähän polemisoitiin sanomalla, että sehän on kuin kuolinilmoitus. Mustat reunukset ja muut, ainakin Saksassa kuolinilmoitukset lehdissä ovat juuri tämän näköisiä. No, komission edustajalle sanon, joka istuu siis minun vieressäni, että jos tämä musta aiheuttaa ongelmia, niin vaihdetaan väriä. Pinkki tai vaalean sininen, no, mutta sehän nyt ei ole asian ydin. Keskeisin kysymys on se, että pitääkö tuoteselosteessa olla joku tällainen kohta, joka pitäisi sisällään tällaista tietoa, tai että se olisi fonttikoltaan suurempi tämä teksti. No milloin mielestäni tämä olisi järkevää? Eilen erässä toisessa keskustelussa kuulin, että rekisteröintivirastot ovat sitä mieltä, että nämä tuoteselosteet ovat tavallisen Matti Meikäläisen ymmärrettävissä. Päinvastoin sanoin minä. Sieltä löytyy sellaista tekstiä, jota tavallinen tasamaan tallaja ei ymmärrä sitten alkuunkaan. Ne tekstit on sinne vain präntätty, koska laki niin vaatii, joten Joten Linda McEvenin mietinnössä tai kollega Fjellnerin tekstissä lääkeainetiedotuksesta. Tätä aspektia tulisi tarkastella vielä seikkaperäisemmin. Eli että optisesti, graafisesti, mielellään mustaa välttäen tämä teksti korostuisi sieltä, eli tämä tärkein teksti. Eli siinä sanottaisiin, että jos sivuvaikutuksia ilmenee, niin menkää suorinta tietä lääkärin luo tutkittavaksi. Lisäksi tulisi sanoa, että tätä lääkeainetta tulee käyttää säännöllisesti, koska muuten sen positiivisia vaikutuksia ei tarvitse odotella. Tämä olisi tärkeä asia, sillä hetkinen tilanne on sellainen, että tuoteselosteissa lukee vaikka mitä, mutta niistä ei ole potilaille juurikaan apua, joten tätä asiaa tulisi kyllä tarkastella. Kiitoksia. Danke, Peter Liese. Unverständliche Beipackzettel, da wir alle. Nämä tuoteselosteet joita ei oikein ymmärrä, siitä me kaikki kärsimme. Katsotaan, miten sitä voidaan parantaa. Vittori Brody. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Uskoakseni tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Jokainen ymmärtää, miten tärkeä lääketurvatoiminta on. Ja siksi eh, kannattaakin kiinnittää tähän erityistä huomiota. Ensiksi haluaisin todeta sen, että ne kaikkiin lääkkeisiin liittyy tuoteseloste ja selvitys. Ja siihen mahdollisesti voitaisiin lisätä myöskin käyttöohjeita sillä tavoin, että ilmoitettaisiin myöskin lääkkeen kirjoittaneen lääkkeen nimi. Lääkkeen kirjoittaneen lääkärin nimi. Ja, ja <clears throat> myöskin sellainen mahdollisuus, mitä kautta on mahdollista edetä aina lääkkeen alkujuurille. Joten on varsin tärkeää kerätä tiedot tiettyä päämäärä silmällä pitää, Mitä täällä nyt tarkoitan? On selvää, että uudet lääkkeet tarvitsevat jonkunlaista jälkitarkkailua sen jälkeen, kun ne on otettu käyttöön markkinoille ja tällaisen <clears throat> takautuvasti tapahtuvan tarkkailu- ja tulostilmoittamisen toteuttaminen pitäisi olla todella nopeaa. Se on osa valvontaa, joka tapahtuu senkin kun lääke on laskettu markkinoille. Mutta toisaalta kuitenkin lääkkeiden kirjo on loputon ja myöskin käyttäjä on varsin joka lähtö. Ja mm, <clears throat> jos ajatellaan nyt vaikka ihan pelkästään sitä, minkälainen immunologinen vastustuskyky kullakin on, se muuttaa tilannetta. Lisäämme tähän vielä mahdolliset lääkkeiden saastuttavat vaikutukset, allergiaa, allergiaa äh, lisäävät vaikutukset ja, ja niin poispäin, niin asiasta tulee varsin monimutkainen ja, ja, ja ongelmasta tärkeä. Niin kuin sanottu, immunologisen järjestelmän vaikutus on suuri ja, ja se pitäisi ottaa huomioon jo etukäteen. Olen sitä mieltä, että että meidän on ennen kaikkea pohdittava sitä, miten eri ympäristöolosuhteet esimerkiksi vaikuttavat ihmisten reaktio eri lääkkeiden yhteydessä. Tällaiset kaikki tekijät on pyrittävä ottamaan huomioon. Ja siksi vastuuviranomaisten on harjoitettava tiukka valvonta Saatava siis kaikki tiedot käsinsä, jotta analyysit voidaan tehdä. Eh, signor Rossi. Sitten herra Rossi. Sì, grazie Presidente. Credo anch'io che... Puheenjohtaja, minäkin olen sitä mieltä, että käsittelemme todella arkaluontoista ja tärkeää aihetta – ja, ja varsin pitkälti olen samalla linjoilla kuin mitä komissioehdotuksessa ja mitä täällä on esitetty. Kyllä, on äärimmäisen tärkeää parantaa lääkevalvontajärjestelmää ja mahdollisimman pikaisesti tämä olisi toteutettava kuitenkin niin, ettei Euroopan unionin lääkeyrityksille aiheuteta turhia lisäkustannuksia se, että 5 prosenttia äh, sairaalahoitoon joutuneista äh, ihmisistä, potilaista joutuu sinne nimenomaan lääkkeiden haittavaikutusten tai ei-toivottujen vaikutusten vuoksi olisi äärimmäisen tärkeää saada tästä lisätietoa ja siksi kaikkien hoitavien lääkäreiden pitäisi toimittaa heidän hallussa olevat tiedot eteenpäin. Lisäksi mielestäni olisi syytä kiinnittää lisää huomiota siihen, jos joudutaan tilanteeseen, jossa jotkut lääkkeet joudutaan viemään markkinoilta tällaisten syntyneiden ongelmatilanteiden vuoksi. Ajatellaan nyt vaikkapa tilannetta, jossa joku lääke on aiheuttanut haittavaikutuksia tietylle määrälle potilaita, mutta toisaalta taas monet potilaat ovat jo saaneet niistä paljon etua. Mitä tällaisessa tilanteessa tehdään, varsinkin jos kyseessä on niinkin tärkeä lääke, että se voi jopa pelastaa jonkun elämän, jonkun hengen, tai jos ne ovat lääkkeitä, joille ei ole löydettävissä mitään vaihtoehtoista lääkettä, varsinkin jos puhumme vaikkapa jostakin harvinaisista sairauksista. Siksi mielestäni tällaisessa tilanteessa olisi syytä pohtia, onko mahdollista käyttää erilaisia menettelytapoja, jos jonkun lääkkeen tarve on todella suuri, niin sen markkinoilta pois vetäminen voisi tapahtua toisen tyyppisen menettelyn kautta kuin jos kyseessä on joku yleisempi, tavanomaisempi lääke. Mielestäni olisi syytä saada aikaiseksi jonkunlainen pakollinen sisältö selvitys. Ymmärrän, että se on rasite ja kustannusrasite yrityksille, mutta siitä huolimatta ihmiset eivät useinkaan tiedä, mitä he ottavat. Siksi olisi hyvä saada aikaiseksi jonkinlainen lyhennelmä tuote sisällöstä, tuotteen sisällöstä ja sen käyttömahdollisuuksista – ja myöskin liennollisesti keskeisistä mahdollisista haittavaikutuksista. Tämän lisäksi ajattelen henkilöitä, jotka ovat joutuneet kärsimään haittavaikutuksista tai ei toivotusta vaikutuksista. He eivät useinkaan saa riittävän nopeasti apua. Ajattelen vaikkapa nyt rokote esimerkkejä, Henkilöt, jotka ovat ottaneet tietyn rokotteja, ja joutuneet sen vuoksi ongelmiin. Tämän tyyppisille potilaille pitää tarjota pikaisesti apua. Ja sitten vielä muutama muu asia. Meidän ryhmämme mielestä kannattaa tarkkailla erityisen läheltä kolmansista maista tulevia lääkkeitä. On totta, että periaatteessa lääkkeitä valvotaan ja valvotaan myöskin sitä, mihin lääkkeitä käytetään. Mutta koko tuoteketjusta, sen koko elinkaaresta pitäisi saada tietoa. Se, mistä lääke on peräisin, mitä kaikkea sen tuottamiseen on käytetty. Tästä pitäisi saada takuut koska jollei näin ole, voi käydä niin, että sinänsä aktiivisesti, säännönmukaisesti tuotettu lääke ei välttämättä pidäkään sisällään pelkästään hyväksyttyjä aineita. Ja se voi aiheuttaa vaikkapa allergioita, jollei muuta. Sitten asia erikseen ovat lääkkeet, joilla voi olla todella raskauttavia haittavaikutuksia. Tietysti selvää on, että mitä enemmän lääkkeitä ottaa, niin sitä suuremmat haittavaikutukset niillä on. Usein henkilöt myöskin itse ottavat lääkkeitä enemmän kuin mitä toivottavaa olisi, ja näin ollen, jollei tietoa ole riittävästi, niin potentiaaliset haittavaikutuksetkin äh, lisääntyvät. Sitten seuraava asia, äh, testaamismenettelyt. Olen sitä mieltä, että eläinkokeita olisi syytä vähentää. Turhien kokeiden järjestäminen äh, on ilman muuta kaikkien mielestä negatiivinen asia ja siksi komission pitäisikin miettiä sitä, kuinka paljon eläinkokeita ja testauksia ylipäätään vaaditaan. On selvää, että riittävät testit ja eläinkokeet on järjestettävä, mutta ei kuitenkaan niin, että että testien määrää liioitellaan, mutta joka tapauksessa selvää on, että parempi nyt tehdä eläinkokeita kuin ruveta kokeilemaan lääkkeitä ihmisillä. Vielä yksi asia, joskin tämä on ehkä jonkun verran rajallisempi seikka Mutta äh, sanoisin muutaman sanan niin sanotusta aktiivisuuden periaatteesta. Ajatellaan nyt äh, eurooppalaista äh, potilasta. Ajattelemme nyt nimenomaan Eurooppaa noin maantieteellisenä kokonaisuutena – niin on selvää, että tietyn tyyppiset lääkkeet voivat vaikuttaa eri tavoin henkilöön, joka asuu aivan eri alueella kuin joku muu to, toinen potilas. Toisaalta taas myös ymmärtämisen vaikeudetkin voivat lisätä vielä tilanteen vakavuutta. Ja siksi olenkin sitä mieltä, että olisi hyvä saada tuoteselosteet ja käyttöohjeet, vaikkapa englanniksi, jota kaikki ymmärtävät. Kaiken kaikkiaan tiedottaminen ja lääkkeistä informointi on välttämätöntä koko Euroopan tasolla. Emme voi kuvitella 27 maan ja mahdollisesti jo laajemmankin joukon Euroopan unionia jossa lääketurvatoiminta ei toimi, järjestelmä ei toimi ja siksi mielestäni tämä on meille suuri haaste. Vielen Dank. Wir lassen schon mal die Uhr mitlaufen. Hat zwar keinen Effekt. Niin, kelloa käytettiin, mutta ei ollut vaikutusta. Ehkäpä kaikki muut eivät ihan niin pitkään puhu. Herra Tremopoulos, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούγονται και για τα ζητήματα. Mielestäni tämä on hyvin mielenkiintoista myös kun otetaan huomioon ympäristö. Mutta haluaisin yhtyä siihen, mitä täällä aiemminkin puhuttiin. On hyvä, että myös parlamentti katsoo tätä kokonaiskuvan kannalta ja kansalaisen kannalta – ja ei pelkästään lääkeyritysten näkökulmasta, jotka ennen kaikkea katsovat voittoa ja oireiden voittamista, mutta ei syiden poistamista. Niin kuin Hypokrates itse asiassa muutama tuhat vuotta sitten yritti tehdä. Eli kyse on siitä, että kansalaisia hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla ja sitten heti reagoidaan mahdollisiin sivuoireisiin, epätoivottaviin oireisiin. Rova Mäkköven tähän jo viittasi, että on jopa ollut kuolemantapauksia lukuisia. 50 kuolemantapaus ilmeisesti sairaaloissa tai joka kymmenes tapaus. Siis eh, väärinkäyttö näyttää myös, sillä myös näyttää olevan eh, epätoivottuja vaikutuksia ja tässä täytyy vastaavalla tavalla informoida kansalaisia. Se, että täällä Osittain on yrityksiä, jotka vääristäneitä, vääristäviä tietoja tulee esiin, niin sen ei pitäisi estää meitä siitä, että saadaan kuitenkin käytettäväksi enemmän tietoa. Joka tapauksessa täytyy yrittää informoida kuluttajia hyvin. Että kuluttaja voi myös päästä käyttämään selvityksiä hyväkseen, joita Tästä on tehty joita kuitenkin on valitettavasti hyvin vähän. No, internetin kautta kuluttajan pitää päästä käsiksi näihin tietoihin. Vai pelkäävätkö jotain, jotkut sitä, että jos kansalaiset pääsevät käsiksi käyttämään täysimääräisesti tietoa, että se voisi johtaa siihen, että tämä tietokanta ehkä joutuisi vahingonkorvausjuttujen kohteeksi lääkeyritysten lääkeyhtiöiden taholta. Tässä täytyy olla vastaava elin, joka todellakin olisi vastaava tästä, joka, jolla olisi kompetenssia tässä, mutta sen kautta lupa- ja valvontamenettelyn sitä ei pidä sitä kautta heikentää ennen hyväksyntää siis. Käytännössä se sitten tarkoittaa että meidän ei pitäisi antaa meistä tehdä itsestämme äh, tällaisen lääketeollisuuden koekanineiksi. Ja sitten ähm, jos tätä ajatusta viedään eteenpäin, niin se tarkoittaa sitä, että terveysteema – tällaisena julkisena henkilökohtaisena hyvänä. Sitä pitää pitää erittäin korkealla tasolla. Se on yks, yksityisen kansalaisen hyvä eikä äh, lääkeyritysten. Ja siinä mielessä teollisuus pääosasto, se pitäisi viedä sieltä terveyden pääosastolle. Oui, merci, monsieur le, le président. Kiitos puheenjohtaja. Selvä on, että aihe on tärkeä. Meillä öö, on öö, samantyyppinen aihe öö, myöskin asetuksena öö, käsittelyssä. Euroopan unionissa nämä asiat ovat olleet esillä ja selvää on, että ne myöskin kiinnostavat yhä enemmän Euroopan kansalaisia. Usein potilaat eh, eivät luota lääkkeisiin. Tämä on asia, josta on saatu yhä enemmän kuulla ja, ja eh, siinä mielessä eh, nostankin hattua Linda Vakavanille hänen tekemästä ehdotuspaketista. Direktiivi ja, ja asetus koskien lääketurvatoimintaa on mitä tervetulleen Myöskin eh, informaation lisääminen eh, ja, ja potilaalle parempien eh, keinojen antaminen, tarjoaminen tällaisissa ongelmatapauksissa on luonnollisesti äärimmäisen tärkeää. Haluaisin nyt ensin puhua hieman rokotuksesta, sikainfluenssarokotuksesta rokotuksesta Esimerkiksi 12 päivä kuluvaa kuukautta Ranskassa tullaan käynnistämään rokotuskampanja ja, ja kaikki ha- rokotusta haluavat saada, saavat tähän rokotuksen. Tästä aiheesta ei kuitenkaan ole paljonkaan annettu tietoa. Kuitenkin kenelle rokotus nyt sitten on tärkeää antaa 5-10-vuotiaille. Se on tuotu esiin, mutta siitä olematta julkinen sana ja, ja kansalaiset eivät tiedä, kenelle tämä rokotus olisi nyt sitten tärkeää antaa, vaikka nyt sitten sikainfluenssa tapauksessa, niin kuin tässä yhteydessä on kyse. Sitten toinen asia, jonka haluaisin ottaa esiin tässä yhteydessä, on valvonnan eh, merkitys. Linda Mäkevän jo puhuikin hetki sitten tästä asiasta. Tietysti meidän on keskitettävä nyt tarmomme eh, keskeisiin seikkoihin. Ja, ja niin kuin kävi ilmi, niin 5 prosenttia sairaalahoitoon joutuneista on potilaita, jotka ovat sinne joutuneet nimenomaan lääkkeiden vaikutuksesta. Sitten lääketeollisuudestakin on syytä puhua. Usein kyseessä on tilanne, jossa joku tietty sairaus voidaan lääkitä useammallakin lääkkeellä, mutta tavanomainen <clears throat> tilanne on pikemminkin ehkä se, että potilas käyttää vaikkapa vuosikausia samaa lääkettä. <clears throat> Sen jälkeen löydetäänkin parempi lääkettä, tehokkaampi lääke, mutta siitä olisi saattava selkeää tietoa ja annettava tietoa myöskin potilaalle. Nimittäin jos tämä liittää nyt uusiin lääkkeisiin, niin, niin on selvää, että valvontaa tarvitaan ja tiedotusta tarvitaan, mutta ainakin 10 prosenttia uusista lääkkeistä tuo usein avun aikaisempaan tilanteeseen. Äsken puhuttiin informaatiosta ja, ja siitä, ettei ole syytä vastuullistaa suoraan potilasta. On olemassa erilaisia potilasyhdistyksiä, jotka voivat tätä tietoa välittää. Viime viikkojen aikana minulla on ollut kontakteja Ranskan potilasyhdistyksiin. Ne ovat yhteistoiminnassa lääketeollisuuden edustajien kanssa ja, ja, ja tämä on aika uutta toimintaa ja tuossa tässä esiin ikään kuin esimerkkinä siitä, miten tiedotusta voidaan toteuttaa muullakin tasolla kuin pelkästään viranomaisten tasolla. Ranskassa suorastaan järjestetty tällainen tiedotusviikko ja, ja toivon mukaan sellainen jatkossakin taas järjestetään. On suude letsna salvat. Kiitoksia sitten viimeksi vielä Salvatore Catrella. Presidente, io mi complimento con... Eh, Puheenjohtaja, haluan esittää kiitokset esittelijälle tästä varsin tyhjentävästä alustuspuheenvuorosta. Minulla on kuitenkin yksi ongelma. Haluaisin että sekä komissio että esittelijä selvittäisivät minulle lisää sitä suhdetta, joka vallitsee keskitetyn tietopankin ja kansallisten tietojärjestelmien välillä. Tällainen suhde varmaan on olemassa, mutta haluaisin siitä lisätietoa. Kiitoksia. Sitten pyytäisin komissiota sikäli kun kysymyksiä oli niin vastaamaan. Olkaa hyvä. Merci, euh, merci monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan esittää kiitokset Rova Evanille ja äh, kertoa äh, komission äh, olevan varsin laajalti samoilla linjoilla kuin mitä hänkin omissa ehdotuksissa on esittänyt. Pyrimme nyt samanaikaiseksi kompromissiratkaisuja. Pyrin vastaamaan tiettyihin eh, ympäristövaliokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin. Lähden liikkeelle nyt loppupäästä, nimittäin kyse on siitä, että jäsenmaiden vastuuta lääkevalvonnasta ei olla muuttamatta. Ei, ei aiota muuttaa. Se aiotaan pitää samantyyppisenä kuin aikaisemminkin. Me olemme halunneet kuitenkin tilannetta, jossa lääketurvatoiminta niiltä osin, joka äh, koskee jäsenvaltiossa tehtyä päätöksentekoa, koordinoitaisiin nyt unionin laajuisesti. Tällä hetkellä nimittäin meillä on olemassa yksittäisiä päätöksiä eri jäsenmaissa tehtyjä päätöksiä esimerkiksi tietyn lääkkeen markkinoilta poistamisesta. Ja näinpä toivottaisinkin lisää koordinaatiota. Äsken mainittu tietokanta, keskitetty tietokanta on ajatus, jota kaikki viranomaiset tukevat. Sinänsä kansallisten vast vastaavien eh, tietokantaviranomaisten rooli ei muuttuisi, vaikka tällainen keskitetty tietopankki perustettaisiinkin. Mitä taas tulee ei-toivottuihin lääkkeiden vaikutuksiin, vastuukysymyksiin tällä saralla ei ole tekemässä muutoksia. Potilaiden oikeudet pysyvät myöskin samantyyppisinä kuin aikaisemminkin, koska mitään suoraa tietoa tietopankista ei annettaisi potilaalle. Potilailla on oikeus antaa tietoa oman maansa viranomaisille, nimenomaan ei-toivotusta vaikutuksista, ja sen jälkeen viranomaiset äh, antavat antavat tiedon taas esimerkiksi nyt sairaalaan tai, tai hoitavalle lääkärille tai niin poispäin. Kyseiset tiedot ovat varsin tärkeitä erityisesti vapaakaupassa myytäviä lääkkeitä silmällä pitäen koska jos ajatellaan tällaisia vapaasti myytäviä äh, lääkkeitä, potilas ei tarvitse mitään reseptiä niitä ostaakseen, hän voi vain suoraan ostaa niitä. Sen jälkeen, jos jotain ilmoitettavaa on, on mietittävä, mitä kautta äh, tieto sitten annetaan. Reseptilääkkeiden osalla, osasta osalta taas tilanne on selkeämpi, koska lääkäri vastaa niistä ja voi, voi ilmoittaa eteenpäin. Mutta niin kuin sanottu, tällaiset yleisluontoiset lääkkeet ja niitä aiheuttamat ei-toivotut vaikutukset on ongelma. Toisaalta usein ne ovat tuotteita, jotka ovat olleet jo vuosikausia markkinoilla ja niiden sisältävät aineosat ovat tunnettuja. Mutta me kuitenkaan halua, että yleislääkkeitä varten otettaisiin käyttöön PUSR-järjestelmä, koska se on varattu reseptilääkkeille. Lääkkeiden lupajärjestelmä ja valvontajärjestelmää ei ole syytä sekoittaa toisiinsa. Ja siksi haluankin vielä kerran todeta sen, että tämän asetusedotuksen myötä ei millään tavoin lähdetä muuttamaan niitä sääntöjä, joiden nojalla lääkkeelle myönnetään lupia. Mitä uusia ehtoja ei siis olla esittämässä. Eli lääkkeiden markkinoille saattamista ei aiota tämän asetuksen myötä muuttaa. Meillä on muutenkin jo olemassa riskianalyysit. Se on ikään kuin lisätoimi, jonka puitteissa on mahdollista antaa ikään kuin ylimääräiset turvatakuut lääkkeelle. Tämä on luonnollisesti asia, joka koskee suuria kansanosia. No sitten Euroopan parlamentin omista ehdotuksista. Muistan esimerkiksi lastenhoitoon ja lapsilääkäreiden, lastenlääkäreiden toimintaan liittyviä ehdotuksia ja muita ehdotuksia, joita on viime vuosien aikana äh, saatu. Niillä on onnistusti myöskin ollut vaikutusta tähän äh, lääketurvaehdotukseen. Ja meillähän on, niin kuin sanottu, jo entuudestaan äh, paljon ehdotuksia ja, ja päätöksiä, jotka ovat lisänneet avoimuutta. Mielestäni lääketurvatoiminta ei kannata erottaa kokonaisuudesta – se on osa kokonaisuutta, joskin arviointi tässä asiassa harjoitetaan kylläkin erikseen. Äsken sanottiin, että Ruotsissa on 4-5 kuolemantapausta ja on esitetty, että ne olisivat mahdollisesti sikainfluenssarokotteen aiheuttamia. Tästä ei kuitenkaan vielä ole tietoa meidän on ensin tutkittava, onko kyseessä todella tilanne, jossa kuolemantapaukset ovat johtuneet rokotuksista vai ei. Tästä saamme tiedon paikallisilta viranomaisilta. Tämä on esimerkki siitä, miten tärkeä avoimuus on Kyse on, on kuitenkin myöskin henkilökohtaisista tiedoista, kun puhumme tällaista potilaita koskevista tiedoista. Se on otettava huomioon. Mutta siitä huolimatta avoimuutta on lisättävä. Tietysti potilaiden anonymiteetti on taattava. Sitä on kunnioitettava. Yhdysvalloissa on käytössä samantyyppiset säännöt kuin mitä meilläkin on. Emmekä nyt missään tapauksessa voi alittaa sitä tasoa, joka on Yhdysvalloissa käytössä. Ajatellaan vaikkapa, että yhdysvaltalaiset saavat tutkia itsekseen internetissä jotain tiettyä lääkkeisiin liittyviä tietoja, joita Euroopan unionin kansalaiset eivät taas voi. Jos ajatella ylipäätään tilannetta, jossa annetaan ilmoitus jostakin tietystä syntyneestä tapahtumasta ja, ja vaikkapa haittavaikutustilanteesta se on nopeasti saatava eteenpäin ja, ja vähitellen tieto on saatava julkisen ja yleisen levitykseen samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa. Useat täällä totesivat, että käyttöohjeet ja, ja sisällys, tuoteseloste e, e, eivät välttämättä vastaa tarkoitustaan. Täällä mainittu lyhennelmä keskeisistä tiedoista lääkettä koskien olisi tärkeä uudistus. Tietysti puhumme nyt pelkästään niistä lääkkeistä, joilla on lupa, viranomaisten lupa ja joita on sitä kautta saatu markkinoille – Joten tätä asiaa voidaan kyllä vielä jatkossa pohdiskella lisää. Uskoisin nyt suurin piirtein vastaaneni minulle esitettyihin kysymyksiin. Joo, Linda. Kiitoksia komissio. Linda haluaa sanoa jotain kuin... Haluaisin kiittää kollegoja näistä kommenteista. Voitte lähettää muitakin kommentteja kirjallisessa muodossa. Pari huomiota Ensinnäkin tämä tiedotusasia, eli että potilaat voivat välittää tiedon suoraan tähän tietopankkiin tai viranomaiselle. Minä voisin tähän liittyen lähettää infoa kollegoille. Niin kuin komissio sanoi, niin kyse ei ole siitä, että potilas voi syöttää omat tiedonsa eurooppalaiseen tietokantaan. Ei missään nimessä tällaista olla ehdotettu, että eurooppalaisen tietopankkiin tämä tieto syötettäisiin, vaan tieto menee kansallisen viranomaiselle ja niin kuin apteekkareiden, sairaanhoitajien tai lääkäreiden suhteen, niin hehän katsovat näitä tietoja, tämä viranomainen tarvittaessa hakee sitten analyysin pohjalta lisää infoa. Ja sitten tältä pohjalta nämä tiedot voidaan syöttää tietokantaan. Välttämättä kaikki potilaat eivät välitä tietoja lääkäreille ja lääkärit eivät välttämättä hirveästi ole kiinnostuneita näistä tiedoista, joten näitä tietoja ei voida noin vain syöttää tämän eurooppalaisen tietopankkiin. Jotkut viittasivat tähän toiseen Verhoigenin ehdotukseen, mutta se on aivan toinen asia. Se ei liity millään tavalla tähän kysymykseen ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän ei tulisi rohkaista siihen, että tällainen suora linkki yritysten ja käyttäjien välissä olisi. Kansalliset viranomaiset ja tiedosta vastaavat eurooppalaiset toimijat päättävät sitten, miten toimitaan. Tietenkin yrityksillä on velvollisuus raportoida näistä tiedoista kansallisille viranomaisille ja kansallinen viranomainen tässä kaiken A ja O. Se tekee päätöksiä kansanterveyteen liittyvistä asioista. Tämähän liittyy tämäkin lainsäädäntöteksti kansanterveyteen. Eli tämä informaatioasia on tärkeä asia, niin kuin avoimuuskin. Niin kuin täällä on jo sanottu tähän, tähän lehtiseen liittyen, infolehtiseen liittyen ja avoimuuteen, eli mitä kansalaiset tietävät, jos on valistunut, ei tarkoita sitä, että on päässyt kaiken maailman tietoihin, joita ei osaa tulkita. Mehän tiedämme, että tuoteselosteessa kerrotaan, mitä kaikkia haittavaikutuksia tässä, saattaa, tässä tuotteen käytöstä saattaa syntyä. Minä kuitenkin haluan tietää, että järkevällä tavalla analysoidaan sitä, mitä on analysoitu kansallisella tasolla riippumattomien asiantuntijien toimesta. Ja tämä tieto pitäisi välittää taas kansalaisten käytettäväksi. Ja mitä tulee Peter Liisen PSUR-asiaan, tällä hetkellä yritykset lähettävät näitä määräaikoin esitettäviä raportteja kansallisille viranomaisille. Ehkäpä toimivaltaisiin viranomaisiin pitäisi olla yhteydessä kysyä, että mitä ne tekevät näillä tiedoilla. Tällä hetkellä kansallisille viranomaisille PSURia lähetetään niin paljon, että niitä ei välttämättä edes tarkastella. Niillä on muutenkin riittävästi tekemistä, joten meidän pitäisi löytää jonkinlainen PSURään liittyvä puhdistettu versio keskeisimmistä tiedoista, eli eräänlainen tiivistelmä, jota sitten viranomaiset tarkastelevat. Minä uskon, että siltä tavalta PSUR-tiedot ovat hyödyllisempiä. Kyse on tasapainon hakemisesta, ettei tietoa tule tietoähkyyn asti. Eli tämän verran tästä asiasta, mutta mitä tulee sitten tästä infolehtisestä, jos niitä lueskelee, niin sitähän voi sairastua ties mistä tai ties mihin. Ja sillä näissä pakkausselosteissahan kerrotaan, että sitä sun tätä voi sivuoireena ilmetä, jos tätä lääkettä käytetään, joten meidän täytyisi löytää sitä tärkeää tietoa, eli ettei kaikkia mahdollisia sivuvaikutuksia mainita tässä paperissa. Ja mitä hallintoasioihin tulee, niin minun mielestäni tämä synnyttää toi, uudenlaista työtaakkaa. Tämä ei välttämättä helpota tuotteiden markkinoille saattamista Eli tässä suhteessa tilanne ei tule muuttumaan. Niin vielä kerran kiitoksia kollegoille näistä kommenteista ja mielenkiinnolla jään odottamaan jatkokeskusteluja. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, kiitoksia paljon. Odotamme mietintöä tammikuun valiokunnan kokoukseen. Mahdollisesti äänestys maaliskuussa valiokunnassa. Olkaa valmiina tähän tärkeään aiheeseen. Nyt tullaan kohtaan 19. Suullinen kysymys. Kollegamme Pilara Juuso kiellosta elintarvikkeille, jotka saadaan klonatusta eläimistä. Rouva Ajuuso. Or we ask directly the commission to... Kysytäänkö suoraan komissiolta vastausta? Joo, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos niin ikään komissiolle äh, tulevasta vastauksesta. En kommentoi pitkään, koska komissio tähän tulee pian antamaan selvitystä. Minulle on annettu laadittavaksi äh, tämä asian käsittely, mutta sen äh, käsittelytapa muutettiin ja, ja päädyttiin ottamaan asian kantaa ainoastaan siihen asti, kun uusi komissaari nimetään. Tämä on yhteinen kanta ja, ja jatkossa meillä on mahdollisuus vielä syventää tätä asiaa uuden komissaarin myötä. Nyt kysymys on äärimmäisen tärkeästä asiasta, koska elintarviketuotannon piirissä on paljon uusia teknologisia keinoja käytössä. Ja, ja niin kuin tiedätte, se on myöskin taloudellisesti äärimmäisen merkittävä sektori ja tarvitsemmekin nyt tähän asiaan selvityksen. Siksi haluaisin tuoda esiin sen, miten tärkeää on saada aikaiseksi tekniset ja tieteelliset tiedot, jotta päätös voidaan tehdä. se tilanne, jo, joka ö, syntyy, kun puhumme eettisistä säännöistä, oli mielestäni kuitenkin taas eri, koska nyt ei niinkään ole kyse mistä e-, eettisistä säännöistä, vaan ihan teknisistä ja tieteellisistä tutkimuksista ja siitä, miten niiden pohjalta voidaan saada ö, aikaiseksi päätös. On kuitenkin selvää, että ihmisten pitää saada tieto siitä, ovatko he käyttämässä elintarvikkeita, jotka ovat peräisin kloonatusta eläimistä. Lopulta kuitenkin se, mikä on tärkeintä, on, että elintarvikkeet ovat turvallisia. Emme me voi kuitenkaan vas- sinänsä tehdä päätöstä siitä, tehdäänkö kloonatusta eläimistä lääkkeitä vai ei. Lähinnä kai kyse on nyt vasta tiedotuskysymyksestä. Nyt kun tämä äh, päätös äh, asian käsittelyn siirtämisestä ja, ja uudesta toimintatavasta on äh, tehty, on tilanne aika monimutkainen. Siksi onkin ajateltu mahdollista moratorio menetelmää jota toteutettaisiin ja sovellettaisiin nimenomaan kloonatusta elämästä tuotettuihin elintarvikkeisiin. Jos ajattelee kaikkia niitä ongelmia, joita tämä kyseinen kielto voisi kuitenkin aiheuttaa, siksi kysynkin komissiolta, onko mahdollista saada lisätietoa mahdollisista oikeudellisista seuraamuksista, joita syntyy jos ensimmäisen tai toisen sukupolven kloonatusta eläimistä toteutetaan elintärkeitä tuota kolmansista maista. Ja, ja jos tähän lisää vielä VT on säännöt, onko tämä kaikki nyt sopusoinnussa keskenään? Jos moratorio otetaan käyttöön, niin minkälaisia mahdollisuuksia meillä on tällä hetkellä saada näistä tieteellistä ja teknistä tietoa. Nimittäin haluaisin esimerkiksi tietää sen, sovelletaanko tätä päätöstä myöskin mahdollisten kloonattujen eläinten jälkeläisiin ja elintarvikkeisiin, jotka on tuotettu taas tämän tyyppisistä eläimistä. Espanjassa esimerkiksi äh, kloonattuista äh, elämistä äh, kloonattuja eläimiä ei suoraan käytetä lihantuotantoon, mutta taas niitä jälkeläisiä käytetään ja se on liha, jota arvostetaan laajasti Espanjasta. Mutta valvonta on täysin puutteellista ja siksi tämä asia pikainen käsittely olisi nyt paikallaan. Schwierig den Ursprung noch herauszufinden. Wenn... Alkusyytä on sitten vaikea löytää. Jos se näin menee, niin se on sitten monimutkaista kyllä. Rova Paolo Testori. Sanko pääosastolta, apulaisjohtaja hän. Rova Testori, olkaa hyvä selvittää meille asiaa. Mr. Chairman, and I would like... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Ajuusoa tästä kysymyksestä. Näin voimme selventää tätä hyvin monimutkaisesta asiaa. Ennen kuin vastaan kysymykseen, niin toteaisin vahvistuksen omaisesti, että komissio on jo ryhtynyt toimiin varmistaakseen, että riskit pienevät mahdollisimman pieniksi kloonauksen yhteydessä. Syynä tähän on se, että kun kloonaus tuli esille vuonna 2008, niin pyysimme EFSA-virastoa laatimaan kertomuksen kloonattujen eläinten ja eläinten jälkeläisten lihasta tuotettujen elintarvikkeiden turvallisuudesta. Ja EFSA sanoi, ettei ole olemassa mitään osoituksia siitä, että tämän hetkinen tilanne aiheuttaisi ongelmia Eli riippumatta siitä, onko kyse kloonatusta eläimestä vai niin sanotusta tavallista eläimestä. Mutta EFSAn mielestä lisää tutkimusta täytyy kuitenkin tiedon puutteen takia toteuttaa. Me olemme pyytäneet siis EFSAa tutkimaan asiaa ja EFSA on ilmoittanut, että heidän mielestään ei ole mitään riskieroja olemassa. Mutta mitä meidän lainsäädännössämme on jo huomioitu? Else, you know, and this legislation obliges that all import. Kaikki eläinperäiset tuotteet ja niiden tuonti, myös kloonattujen eläinten kloonattuista eläimistä peräisin olevat tuotteet pitää olla jäljitettävissä. Lisäksi on olemassa määräys, jonka mukaan ei voida käyttää sellaista eläinten kasvatusmenetelmiä, jotka aiheuttavat muun muassa eläimille haittaa. Ja kun katsotaan novel food, eli uuselintarvikkeen määräyksiä, niin niissäkin huomioidaan ja kloonatuista eläimistä peräisin olevia tuotteita. Vaikkakaan tätä ei ole muokattu, niin silti siinä otetaan huomioon kloonatusta eläimistä peräisin olevia tuotteita. Eli lainsäädäntö on jo olemassa, jonka avulla voidaan varmistaa tämä riittävä suojan tason. Ja sitten on esittämään kysymykseen, tämä kolmas kysymys. Kansainväliset sopimukset. On tietenkin selvää, että jos Euroopan unioni haluaa säätää kloonaukseen liittyvää lainsäädäntöä, niin silloin tulisi toimia VTO-säännösten mukaisesti. Ja tähän liittyy kolme VTO-pohjasta sopimusta, jotka voisivat olla merkittäviä. Ensinnäkin tämä SPS-sopimus, joka huomioi kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on varmistaa turvallisuus. Jos haluamme käyttää moratoriota tai käyttökieltoa ja haluaisimme vedota SPS, niin se taas edellyttäisi mahdollisen riskin olemassaoloa. Ja kuten sanottu, EFSA tässä vaiheessa on ilmoittanut, että tämän tyyppistä riskiä ei ole olemassa, joten Euroopan unionin kannalta olisi vaikea perustella asiansa tai käyttöön otettavaa toimintaa SPSn viittaamalla. On tietenkin selvää, että me voimme ryhtyä väliaikaisiin toimenpiteisiin vedoten ennalta varautumisen periaatteeseen. On tietenkin selvää, että silloin kun ollaan epävarmoja, niin silloin voidaan ryhtyä ennalta varautumisperiaatteen nojalla toimenpiteisiin, mutta SPS ei voida vedota vedossa. Sitten toinen sopimus, jota voitaisiin käyttää, on tämä niin sanottu TBT-sopimus. Ja tämän VTO-sopimuksen nojalla me voisimme pakottaa valmistajat merkitsemään ja tämä tuotteensa. Mutta jos me tähän ryhdymme, niin meidän pitäisi myöskin perustella tätä kuluttajien oikeudella saada tietoa. Eli meidän pitäisi osoittaa, että Euroopassa kuluttajat haluavat tietää, onko tämä tuote peräisin kloonatusta eläimestä tai sen jälkeläisestä. Eurobarometri tutkimuksen mukaan, joka alkoi tänä vuonna, osoittaa, että kuluttajat haluavat tietää. Sitten kolmas sopimus, jota voitaisiin käyttää VTO-yhteydessä, on GATT-sopimus. Sillä gatt sopimus antaa sellaisen mahdollisuuden, että me voimme ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen julkisen moraalin vaalimiseksi. Eli GATT-sopimuksen artiklassa 20 tällainen toiminta on mahdollista, mutta toimintaa tulisi soveltaa siten, ettei se aiheuta kenenkään tahon syrjintää, eikä se johda myöskään kansainvälisen kaupankäynnin vääristymiseen Eli tässä täytyy soveltaa suhteellisuusperiaatetta. Eli tähän ensimmäiseen kysymykseen liittyen yhteenvedonomaisesti toteaisin, että koska ei ole olemassa selkeää riskiä ihmisen tai eläinten terveydelle, niin kloonattujen eläinten kloonattuissa eläimistä peräisin olevia tuotteita ei voida, niiden käyttöä ei voida rajoittaa. Koska me tiedämme, että jos näin teemme, niin kolmannet maat saattavat viedä Euroopan unionin oikeuteen. Sitten seuraava kysymys. Millä tavalla valvontaa voitaisiin soveltaa, eli että millä tavalla kloonattujen eläimien tai niistä peräisin olevien tuotteiden liikkeet. Eli meidän täytyy ensinnäkin katsoa, että mitä tuo, millä tavalla kloonatuista elämistä peräisin olevat tuotteet eroavat niin sanotusta perinteisistä tuotteista. Jos me harkitsisimme kieltoa, niin se tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi varmistaa eläinten jäljitettävyys ja myöskin tuotteiden jäljitettävyysjärjestelmä. Meidän pitää siis pystyä jäljittämään eläin heti sen syntymästä alkaen koko prosessin aikana, jotta me voimme tietää, että onko tämä tuote peräisin kloonatusta eläimestä tai kloonatun eläimen jälkeläisestä. Mitä tulee maahantuottiin, niin meidän täytyy tietenkin ottaa käyttöön sertifikaatteja. Solla me emme voi vaatia jäljitettävyysvaatimuksia Euroopan unionin ulkopuolella, sillä meidän EU-lainsäädäntö ei voi olla ekstraterritoriaalista. Eli meidän täytyisi ottaa käyttöön tietynlainen sertifikaattijärjestelmä, joka olisi tietenkin virallinen sertifikaatti. Näin voisimme varmistaa, ettei tuote ole kloonatusta elämistä eikä niiden jälkeläisistä peräisin. Eli jo yhdenvedonomaisesti toteaisin, nämä eivät ole tietenkään tyhjentäviä vastauksia. Sanoin jo, että tämä on hyvin hankala aihealue, mutta voin jo kuitenkin sanoa teille, että komissio jatkaa tutkimustoimintaansa kloonaukseen liittyen. Myöskin uusi komissio tulee tarkastelemaan tätä kysymystä, koska me tiedämme, että tämä asia tulee esityslistalle, kun lähdemme käsittelemään uuselintarvikekysymystä uudemman kerran. Kiitoksia. Thank Madame Testori. Kiitoksia, Arvo Testori. Aika vähän aikaa on nyt. Pyytäisin kahden minuutin puheenvuoroja. Herra Liise oli ensimmäinen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Arvaa Juusolle kysymyksestä ja testorille vastauksesta. Siitä huolimatta pitää vähän esittää vastakkaisia käsityksiä. Kun parlamentti ensimmäistä kertaa äänesti, niin EPP-ryhmä käsittelee tätä asiaa ja äänesti, ja parlamentin päätösloman puolesta suurin enemmistö oli, että poliittisesti vaadimme kieltoa ja kattavaa kieltoa. Tiedän, että sen teknisiä vaikeuksia on. Sitä en halua katsoa kieltää rovatestorin selitykset ovat vähän epätäydellisiä, on EFSAn lausunto, se on oikein, mutta EGEn on myöskin lausunto, joka on myöskin tärkeä komitea, joka ne, komissiota neuvoo, ja heillä oli eri argumentit ja kielon puolesta, jos näen oikein. Eläinten suojelu VTOssa on argumentti, käytettävissä oleva argumentti, ja se on tässä tärkeä pointti. Eläimet, joita kloonataan, kärsivät ja jos tätä prosessia ei halua tukea, niin sitten jotenkin se, se kannattaa pitää välttää, että siitä tulevaa lihaa markkinoidaan. Tätä pitäisi tarkemmin tutkia, olen samaa mieltä, että valvonta on vaikeaa. Ja siihen täytyy paljon vaivaa laittaa, mutta jos en ihan väärin ymmärrä, niin se koskee myös merkintöjä. niin tämä klonatun eläimen jälkeistä tullut lihan merkintä ja sen seuraaminen on ihan vaikeaa. Sekin pitäisi orientoitua parlamenttina siihen, mitä päätettiin kaksi kertaa viime kaudella Liotaarin mietinnössä ja niin Paritsin kysymyksessä. Mutta sitten pitää olla valmiita kompromissiin kuitenkin parlamentin kanta. Jos siitä luvutaan, niin se ei ole hyvä, koska vieläkin argumentteja on, joita rouva Testori ei ole se tarpeeksi tutkinut EGEn eh, e lausunto ja ty- eläintensuojelu, joita voidaan VTOssa kuitenkin käyttää rajoituksiin. Liise. Kiitoksia Pyytä Liise. Kysytään Rovotestorilta vielä, onko eläinsuojelu otettu huomioon? Tämä olisi argumentaatio tässä. Thank you very much. No, the point is that clearly... Niin, asiahan on niin, että Eurooppa pyrkii VTOssa puolistamaan sitä kantaansaan, että eläinten hyvinvointi on yksi peruste toimenpiteille, mutta sitä ei ole VTOssa tunnustettu. Eli tämä on neuvotteluasetelma. Jos haluamme ryhtyä toimenpiteisiin vedoten ainoastaan eläinten suojeluun, ei siis eläinten terveyteen liittyen, vaan eläinten suojeluun liittyen, niin se saattaa kyllä johtaa melko hankalaan tilanteeseen. Sabu. Rova Sabu, oliko tästä teemasta lyhyesti? Domnule președinte, uh, vreau și eu să vorbesc despre uh, moratorium bazat pe... Myös minä haluaisin puhua tästä teemasta kernaasti kiellosta. kloonatuista elämistä saaduille elintarvikkeille kaksi asiaa haluaisin ottaa esille. Täällä jo kuulin, että kuluttajilla on oikeus tietää, mitä he kuluttavat häntä täytyy, hänelle täytyy antaa oikeaa tietoa, ja tämä oikea tieto täytyy tulla valmistajilta, tuottajilta. Ja komission minun mielestäni täytyy varmistaa se, että tuodut tuotteet ovat sellaisia, jotka eivät juonnu kulutetuista eläimistä. Miten se voidaan varmistaa, on tietysti kysymys. Ehkäpä on muissakin kategorioissa vakavia ongelmia. Ja pelkkä myöskään muiden eläinten kokemusten pohjalta, että se tulee olemaan käytännössä mahdottomaksi tämä valvonta. Mutta teemaa täytyy pitää yllä esillä, koska olemme kuulleet argumentteja, jotka pitää selvitä ihan loppuun asti, jotta voidaan varmistaa se, että liha, joka juontuu kolonatusta eläimistä, ei olisi terveydelle vaarallista. Ja kuluttajina meillä täytyy olla valinnanvapaus. Meitä pitää tiedottaa oikein ja sitten voimme tehdä päätöksiä siitä, mitä teemme. Meine Frage ist, ob man hier ein um... Niin seuraava kysymys. Onko tässä käänteinen järjestelmä käytössä tai mahdollista? Eli teknisesti toimitaan niin, että jos ei voida osoittaa, mistä tuote on peräisin, että tähän merkattaisiin vain, että alkuperää ei voida määritellä. Onkohan sellainen ratkaisu mahdollinen? Rova Testori. Kiitoksia. Selvästi merkintä on tehtävissä. Mutta täytyy perustua jäljitettävyyteen eläimen kohdalta jälkeläisten osalta, koska kloonit, niitä käytetään jalostotarkoituksiin – tuhansiin, satatuhansiin eläimiin tulee siitä alku, ja ne tämä asetelma voi satoja eläimiä siitä, joten jäljitettävyyttä ja sertifikaatteja voi käyttää, mutta se olisi hyvin, hyvin vaikea valvoa, kuuttojen rouva Sarko sanoo. Ja myöskin rasitus olisi suuri hallinnollisesta näkökulmasta. Tämä voitaisiin tehdä Euroopassa, koska Euroopassa meillä on täysin jäljitettävyys eläimillä. Nyt jo järjestelmä sellainen. Eläimet kun ne syntyvät, niillä on passi, kaikki, kaikki ne tietoinen. Tuonnille pitäisi velvoittaa kolmannet maat, että niillä oli siellä tehtävyysjärjestelmää, joita kolmessa maissa tietyissä ei ole. Niin voisimme, meidän täytyisi oikeuttaa VTOssa vaikeuksien kautta, mutta pointti on se, että joka tapauksessa se olisi hyvin vaikea kontrolloida hyvin. Kulut, siellä liittyisi kuluja, mm. rasituksia. En sano, etteikö se olisi tehtävissä, kaikki on tehtävissä, mutta täytyy harkita myös tätä suhteellisuutta. Aiemmin unohdin vastata herra Liiselle koskien Euro- EGEtä, eurooppalaista etiikkaryhmää. En maininnut sitä sen ryhmän lausunto, sitä voitaisiin käyttää jos cat artikla haluaisin käyttää, moraalisen intressin äh, puolustaminen, koska se ryhmä indikoi, että he, niin, ei ole tarvetta, mutta he eivät ole niin päättäväisiä sanotessa, lopullisia äh, sanotessaan, ehdottomia sanotessaan, että haluamme kieltää. He indikoivat tiettyjä ongelmia lausunnossa, mutta eivät äh, vaadi täyttä kieltoa, mutta he pyysivät lisää tutkimusta erityisesti poskien merkkiä kloonin ja sen jälkeläisten kärsimyksestä. Danke, Herr Liese hat gerade eine Kiitoksia, herra Liise sai vastauksen. Ei kuunnellut, mutta hänelle sanotaan, mitä sanottiin. Ei saa asettaa kysyttää enää tätä kysymystä sitten jatkokeskustelussa. Kiitoksia paljon. Tämä oli keskustelu kohdasta 19. Sitten vielä nopeasti kohta 20 valtuuskunta Washingtonissa. Siitä lyhyt raportti teillä on. Täytyy sanoa, että oli hyvin mielenkiintoinen valtuuskuntamatka. Kiitän sihteeristöä näistä monista yhteyksistä, joita meillä siellä oli edustajain huoneessa senaatissa hallituksen kanssa, talouselämän ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Uskon kyllä, että me kattavan kuvan saimme keskustelun tilasta. Y- suuri muutos on Bushin hallituksesta Osaban hallitukseen. Siitä ei ole lystäkään. Voi todeta, että siellä muutos, change on tapahtumassa, mutta on myös niin, että Yhdysvallat ovat takaisin tässä prosessissa, lainsäädäntöprosessissa, kaikissa toimenpiteissä, jotka koskevat ilmastonsuojelua ja, tai ovat jäljessä. Ja kysymys on, että mitä tapahtuu Kööpenhaminan kokouksen mennessä muutaman viikon päästä todennäköisesti, ei enää kovin paljon, koska keskustelu terveysuudistuksesta on pidetty yksi heille ja keskustelu ilmastosuojelusta vasta kakkossijalla, joten on avoinna se, että Amerikan osapuoli Kööpenhaminassa, tuleeko se sinne konkreettisten velvoitteiden kanssa, voiko tulla, ja että tuleeko Obama itse Kööpenhaminaan vai ei. Jos tulee liian vaikea ja epämääräistä, niin hän ehkä valitettavasti välttämättä tulee. Yhdysvalloilla on samanlaisia asioita keskustelussa kuin meillä uusiutuvat energialähteet, tehokkuusstrategiat ja cap and trade järjestelmä, eräänlainen päästökauppa kauppa siis. Viimeisin on kiistanalainen Euroopassakin ja samat keskustelut suunnilleen käydään siellä kuin täälläkin. Senaatista saada laki läpi, se on aivan erityishaaste, koska 60 sadasta äänestä tarvitaan siellä ja voi olla, että kompromissi tehdään, joka itse asiassa ei ole niin hyväksi ilmastolle. Senaattorit taistelevat alueidensa intressien puolesta. Siellä on todella lopparoiden välinen kamppailu, joka sillä on käynnissä. Hiiliteollisuus on yksi suuri lobbari ja öljyteollisuus toinen suuri lobbari öljynporaus merellä, sitähän enemmän suodaan kuin ajateltiin Hiilisää privilegioita, kaasun käyttö kolmas ja ydinvoiman tukeminen neljäs. Joten tässä täytyy tarkasti katsoa, että missä uusiutuville, onko sinne vielä tarpeeksi tilaa niille tässä kilpailutilanteessa näiden muiden energialähteiden ja lobbien kanssa. Uskonpa, että Kööpenhaminassa monia edustajia Yhdysvaltojen puolelta voimme tavata. Siellä on suuri sitoumus niiden edustajien puolelta, jotka edustusta haluavat Kööpenhaminassa. Yritämme myös yhteisiä toimia toteuttaa aktiviteetteja ja Kööpenhaminan ylikin. Tämä on ihan ilmaston kannalta olennaisen tärkeä Yhdysvaltain Euroopan suhde siis. Voimme olla optimistisia siitä, että tulevina aikoina suuria edistysaskeleita Yhdysvalloissa päästäisiin ottamaan. Kiitoksia vielä kaikille, jotka tekivät valmistelutyöt, myöskin jäsenille. Myös viehättävä, mutta vaativa ohjelma aamusta iltaan oli. kannattaa sinne matkustaa mielestäni ja nyt tiedämme enemmän ja y- yhteistyössä Yhdysvaltain kanssa voimme nyt paremmin toimia. Tämän verran minun alustustani. Täällähän on jäseniä valtuuskunnasta. Rova de Bruyn pyysi puheenvuoroa. Thank you very much, Chair. And, uh, I... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Envin valiokunnan sihteeristöä. Ohjelma oli erinomainen ja monia hyviä kokouksia briefauksia ja valmistelutapaamisia. Mielestäni sihteeristö on tehnyt erinomaista työtä. Myönnettäköön, että sekä kongressissa että senaattoreiden ja energia- ja sisäministerin edustajien kanssa keskusteltiin erittäin mielenkiintoisista asioista myöskin kansalaisjärjestöjen kanssa ja mikä on, oli erittäin mielenkiintoista, olivat keskustelut Yhdysvaltain ilmastonmuutoksen vastaisista toimenpiteistä. Me keskustelimme kansalaisjärjestöjen ja 25 yksikön kanssa, yritysten kanssa, jotka osataan ovat päättäneet tehdä jotain, jotta lainsäädäntö ilmaston suhteen muuttuisi. Välttämättä tätä ei Euroopassa tiedosteta. Mielestäni yhteistyömahdollisuudet ovat erinomaiset. Näin voidaan vaikuttaa positiivisessa mielessä lainsäädäntöön. Mielenkiintoista oli, että että, niin kuin puheenjohtaja sanoi, että ymmärretään, että nyt on saatu aikaiseksi uusi lähestymistapa, jotka viime vuonna kävivät Yhdysvalloissa ilmastonmuutosvaliokunnan kanssa, niin tietävät, että lähestymistapa on uuden hallinnon myötä muuttunut. Mutta on tietenkin selvää, Yhdysvallan hankalan lainsäädäntömenettelyn takia voi käydä niin, että me emme Kööpenhaminassa saa sellaisia lukuja paperille kuin haluaisimme. Me tietenkin haluamme, että haluaisimme tavata mahdollisimman monet yhdysvaltalaiset, jotka tulevat Kööpenhaminaan. En tiedä, minkälaisia mahdollisuuksia sihteeristöllä on matkustaa, mutta Mielestäni ne parisihteeristön edustajaa muutkin, niin niistä, jotka kävivät Yhdysvalloissa aikanaan, niin ehkäpä sama ryhmä voisi lähteä mukaan Kööpenhaminaan ja katsoa sitten, että löytyisikö sieltä niitä henkilöitä, joihin saatiin jo aikanaan hyviä yhteyksiä aikaiseksi. En tiedä, onnistuuko tämä millään tavalla. Mutta mielestäni olisi paikallaan yrittää saada aina päivitettyä tietoa siitä, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa muun muassa rahoituspuolella, jotta me tiedämme, mikä on maan pyrkimys. Vaikkakin EU, Yhdysvallat ja kaikkien muiden teollisuusmaiden pitää osoittaa, johdonmukaista toimintaa, jotta tähän kahden asteen lämpötilan muutostavoitteeseen päästään, niin tämä pitää myöskin olla selkeä viesti Kööpenhaminan kokouksessa. Kello on väärässä, on jo viittävälle puoli. Pari puheenvuoropyyntöä vielä. Thank you very much. I will speak in Greek. Ε, eh, πραγματικά θα ήθελα και εγώ... Minäkin haluaisin kiittää sihteeristöä sitä loistavasta työstä, jota he tekivät. Hyvin lyhyesti vielä haluaisin kuitenkin muistuttaa kaikkia siitä, että <clears throat> muutos Yhdysvalloissa Obaman valinnan jälkeen on ollut valtaisa. Oma arvioni matkan jälkeen oli kyllä myönteinen. Näyttäisi siltä, että kasvihuonepäästöjen määrä tulee laskemaan, mutta valitettavasti Yhdysvaltain kanta ja, ja asenne Kööpenhaminassa on vielä aika epäselvä. Odottelemme vielä senaatin päätöstä, niin kuin tiedätte. Siksi on tärkeää, että me kaikki mahdollisimman tiukasti muistuttaisimme Yhdysvaltoja siitä, miten tärkeä heidän osuutensa on. Moni, monenpuolinen sopimus ei ole vielä tässä pisteessä riittävä. Meidän on saatava siitä mahdollisimman kattava ja, ja päästävä tavoitteeseen. Siil? Aivan, se on tavoite. Ei lisää puheenvuoropyyntöjä, hyvä niin. Kööpenhaminasta sitten nähdään, miten, mitä välineitä meillä on, miten pystymme tämän tapaamisen kanssa viemään läpi. Olemme varmaan yhtämielisiä siitä, että Kööpenhaminan jälkeen työ jatkuu. Yhdysvaltain osapuolen kanssa täytyy pysyä yhteyksissä. Sitten kiitoksia kaikille osallistujille, tulkeille, tulkkauksesta ja sanon, että kokous päättyy ja jatkuu 30. marraskuuta. Kiitoksia. Das on gut,